nämä uudistukset, voimme tukea sitä myös tulevaisuudessa. Ja olen siis todellakin tyytyväinen niistä kaikista huomautuksista, joita olette täällä tänään tehneet. Kiitos. Grazie, signora Ashton. Vice... Kiitokset, ähm, Lady Ashton, korkea edustaja, varapuheenjohtaja. Esityslistalla seuraava asia on ähm, EUn ja Kanadan huippukokouksen julkilausuma. Olen saanut antaa kolme päätöslauselmaehdotusta. Anteeksi, anteeksi puhemies. Äh, pyytää anteeksi. Ei, tämä oli, tämä oli ihan toinen asia, joka pitää lukea sitten keskustelun päätteeksi. Annankin nyt suoraan puheenvuoron sitten Lady Ashtonille niin, että hän voi äh, alustaa. Canada on yksi vanhimmista kaikkein samankaltaisimmista kumppaneista unionille. Me olemme työskennelleet yhdessä monissa asioissa bilateraalisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän kumppanuutemme on ankkuroitu historiaan, joka menee kauaksi taaksepäin ja perustuu yhteisille arvoille. Siltä pohjalta me teemme yhteistyötä ja suojelemme yhteisiä intressejämme. Ja me luonnollisesti teemme sen Euroopan ja Kanadan kansalaisten eduksi, mutta samalla myös, jotta voisimme parantaa vaurautta ja turvallisuutta koko maailmassa. Tämä on siis hyvin tärkeä suhde ja meidän täytyy siihen investoida ja meidän täytyy täytyy sitä hoitaa niin, että ymmärrämme sen kaikki potentiaalit. Ja tämä seuraava huippukokous, EU ja Kanadan huippukokous, järjestetään Brysselissä 5. toukokuuta. Aikataulu on hyvä, koska Kanadahan on puheenjohtaja G20-maassa ja sen vuoksi kokouksessa ja sen vuoksi me kykenemme tässä EU-Kanada huippukokouksessa käsittelemään niitä asioita, joita käsitellään G8 ja G20 huippukokouksissa. Esimerkiksi talouden elvytysohjelmia, markkinoita, ilmastonmuutoksia ja ydinaseiden leviämistä, leviämisen estämistä. Nämä ovat asioita, josta me olemme jo aikaisemminkin puhuneet Kanadan kanssa. Meille tulee myös mahdollisuus puhua EU-Kanadan bilateraalisista suhteista ja miten toimia alueellisissa kriiseissä. Tavoitteena on, että me saamme hyvän ammattimaisen huippukokouksen. Tärkeää on myös uudistaa meidän suhteitamme. Se antaa meille mahdollisuuden myös saada tukea poliittisella korkealla tasolla niin, että saadaan aikaan hyvä ja kattava kauppasopimus mahdollisimman nopeasti. Me tulemme myös huomioimaan kaikki edistyskulut, mitä on tapahtunut neuvotteluissa, mutta myös esteet, huomioiden sen, että on tärkeää laajentaa kauppaa ja työpaikkojen luomista. Kaupasta yleisemmin tämä huippukokous tulee antamaan selkeän signaalin siitä, että EU ja Kanada vastustavat protektionismia ja että me haluamme päästä tasapainoon tasapainoiseen lopputulokseen Dohan kierroksella. Kysymys on myös äh, meidän näkemyksistämme vapaassa matkustamisessa. Me haluamme, äh, että kaikki EUn kansalaiset voivat matkustaa Kanadaan ilman viisumia mahdollisimman nopeasti. Me kykenemme myös puhumaan kriisin äh, hallintajärjestelmästä, joka laajenee nopeasti. Meillä on useita kriisinhallintaoperaatioita käynnissä. Afganistanin rauhanoperaatio, siinä yhteistyömme Kanadan kanssa on esimerkillistä. Haiti tulee myös olemaan selkeistä syistä esityslistalla. Kanadalla on hyvin merkittävä rooli Haitilla ja yksi asia, jota me voimme, jota meidän pitäisi vahvistaa yhteisissä ponnisteluissamme, on kriisinhallinta äh, pitemmällä aikavälillä. Tätä painotettiin myös New Yorkin Haiti-konferenssissa 31.3., jossa puheenjohtajana oli äh, yhdessä äh, EU, Kanada, Brasilia ja Ranska. Bibalks ja, Bibalks ja monet muut komission jäsenet äh, ovat, äh, olivat paikalla, kun minä kykenin äh, kertomaan, että EU tulee maksamaan 1,2 miljardia Haitin jälleenrakentamiseen ja kehittämiseen. EUlla ja Kanadalla on pitkän aikavälin sitoumus tukea Haitin jälleenrakentamista niin, että voidaan mahdollistaa parempi tulevaisuus maalle. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on myös tärkeä ottaen huomioon Kööpenhaminan jälkeiset yhteydet tulemme jatkamaan keskusteluitamme ja miettimään yhteisiä energiapolitiikan suuntaviivoja. EU-Kanada-yhteistyössä tulisi keskittyä myös rahoitusmekanismeihin samoin kuin siihen, että tuetaan kolmansien maiden puhdasta teknologiaa. Sen lisäksi meidän yhteistyömme arktisella alueella ovat tärkeitä, koska arktisella alueella ilmastonmuutos tuntuu eniten. Ympäristömuutokset vaikuttavat hyvin paljon arktisen alueen ihmisten biodiversiteettiin ja elämään sekä maalla että merellä. Tähän kuuluu Siis yksi meidän tärkeimmistä tehtävistämme arktisessa politiikassa on suojella myös näitä ihmisiä arktisella alueella. Pohjoisessa Kanadalla on 40 prosenttia pohjoisia alueita ja sillä tavalla eh, se, sille on tärkeää huolehtia tämän alueen eh, taloudellisista ja kulttuurisista piirteistä. Sen lisäksi meillä on 1976 eh, sopimus Kanadan kanssa, joka on yhä voimassa, mutta se on vanhentunut. EU-Kanada-yhteistyö on levinnyt muille alueille jo, esimerkiksi yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueelle, sisäasioihin, oikeusasioihin. Sen vuoksi me tarvitsemme uudistetun sateenvarjosopimuksen, jotta voimme ottaa siihen mukaan kaikki asiat, jotka siihen, joista me neuvottelemme Kanadan kanssa. Puhemies, Maailmassa on paljon haasteita ja muutokset ovat jatkuvia. Siinä me tarvitsemme kumppaneita. Ja Kanada on oikeastaan kaikkein tärkein kumppani, joka unionilla on. Ja me pyrimme tässä tuottavaan huippukokoukseen, jossa on selkeät tulokset. Kiitokset Lady Ashton ja anna nyt sitten puheenvuoron edustaja Jeglelle puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, hyvä varapuheenjohtaja, Ashton, hyvät kollegat. Kiitos varapuheenjohtaja näistä, tästä julkilausumasta. Olen Kanadan valtuuskunnan jäsen parlamentissa ja minulla on suuri ilo puhua tästä EU-Kanada huippukokouksesta – ennakkoon. Valitettavasti äänestys jouduttiin siirtämään toukokuussa, mutta silti voin EPPn kannan tässä esitellä vuodesta 1959 Kanada on ollut yksi EUn parhaimmista kumppaneista ja meillä on useita yhteisiä arvoja ja me monenkeskisesti kohtaamme yhteisiä vaasteita – Kanada on G8 ja G20 kokouksien isäntänä. Ja nyt kun ajattelemme näitä meneillään olevia neuvotteluja EUn ja Kanadan kanssa, on tärkeää, että huippukouksessa syvennetään hyviä suhteita. Meidän päätöslauselmamme ähm, yksi aspekti onkin, onkin se, että talous, äh, ainakin talouskriisi, ulkopolitiikka, kehitysyhteistyö, ilmastonmuutos ja Doha-kierroksen tulokset. Nämä kaikki seikat pitää koordinoidusti ottaa käsittelyyn. Tietysti pitää käsitellä myös äh, sitä, että Bulgarian, Romanian ja Tsekin tasavallan kansalaisille Kanada on ottanut viisumipakon takaisin ja tämä tilanne pitää ratkaista. Ja tästä puhuttu Prahassa ja asiantuntijaryhmässä. Nämä, näitä keskustelut ovat äm, äm, hyviä ja meillä on todellakin äm, me todellakin syvennämme näitä poliittisia suhteita tässä raamissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Enciulle, kaksi ja puoli minuuttia. Please. Grazie, signor Presidente. Așa cum a spus și un altul reprezentant, doamna Ashton, Canada... E- Kiitos, Kuten äh, Lady Ashton sanoi, Kanada on yksi EUn vanhimpia kumppaneita ja tämän vuoden huippukokous on erittäin tärkeä tämän läheisen yhteistyön vahvistamiseksi. Tämän yhteistyöhön kuuluu hyvin monia äh, sektoreita, talous, äh, sotilasyhteistyö ja niin edelleen. Ja toivon, että uusi taloussopimus saadaan aikaan. Myös talouden ja ympäristön alalla meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä, jotta voimme löytää vaihtoehtoja perinteisille energialähteille. Ja tässä sopimuksessa täytyy kunnioittaa molempien valtioiden erityisosaamista. Meidän täytyy käyttää vähän hiilistä energiaa, meidän täytyy käyttää energiaa paremmin hyödyksi. Meidän täytyy hyödyntää tutkimusyhteistyötä arktisella alueella ja viittaan tässä muun muassa ilmastonmuutokseen, pankkisektoreen ja siihen, että vakautamme talous- ja finanssimarkkinoita, samoin kuin sopimukseen Kanadan kanssa liittyen vastavuoroiseen informointiin. Ottaen huomioon aikaisemmat kokemukset, niin näimme, että EU ja Kanada ovat kyenneet selvittämään monet erimielisyytensä, mutta nämä ovat asioita, joista on puhuttava rauhallisesti ja muistettava kansalaisten edut molemmissa maissa. Meidän on varmistettava bilateraaliset suhteet. Tämähän on EUn periaate ja me toivomme, että Kanada poistaa viisumivaatimuksensa EUn kansalaisille ja sillä tavalla tarjoaisi yhtäläistä kohtelua kaikille EUn kansalaisille. Ottaen huomioon sen, että parlamentin hyväksyntä tarvitaan kaikkiin kansainvälisiin sopimuksiin, niin EUn parlamenttia on kuultava ja sen hyväksyntä on saatava projektin alusta alkaen. Ja pyytäisinkin, että komissio kommunikoisi tarpeellisesti EUn kanssa niin, että saamme aikaan hyviä tuloksia. Now the... Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Klintsille puolitoista minuuttia. EU... Hyvät naistähdet, EUlla ja Kanalla on todella hyvä kumppanuus, toimiva kumppanuus, ei pelkästään talouden alalla, vaan myös ulkopolitiikan alalla. Afganistan ja Haiti ovat muun muassa esimerkkejä tässä. Silti meillä on myös haasteita, mutta voimme tietysti ne kaikki selättää, koska meillä on niin syvä kumppanuus. Viisi seikkaa. Ensinnäkin pitää käsitellä rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. G20 on luvannut paljon ja olen vakuuttunut, että on tarpeen G20 20, 20 Torontossa myös tuottaa tuloksia eikä pelkästään lupauksia. Sitten ilmastopolitiikka. Me olemme tavoitteissamme hyvin läheisiä Kanadan kanssa. Ja tässä tällä alalla voimme toivoa, että saamme yhteisiä tavoitteita aikaiseksi. Vielä kaksi seikkaa haluaisin mainita, joissa me, joissa me tarvitsemme vielä yhteistyötä. Ensinnäkin tietysti viisumivapaudessa, kuten korkea edustaja jo sanoi, meidän pitää kohdella samoin etnisiä vähemmistöjä EU-maista, e kuten kaikkia muitakin. Viime vuoden maaliskuussa tämä itse asiassa kului loppuun, mutta tämä on edelleenkin voimassa tämä menettely ja meidän pitää, pitää varmistaa, että kansalaisvapauksia ja oikeuksia myös toteutetaan. Ei voi olla niin, että kaikki nämä tiedot, matkustaja- ja nimitiedot, annetaan vapaaksi ja niitä käytetään väärin sitten. Toivottavasti me siis onnistumme saamaan aikaiseksi oikeusperustan, joka vastaa meidän kuvitelmaamme kansalaisoikeuksista. Kiitos. Thank you, Mr. Klins. Kiitokset edustaja Klins. Seuraavaksi edustaja Reinan Butikofer. For two minutes. Kaksi minuuttia puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, Kanada on EUlle hyvä ystävä, tärkeä kumppani, tärkeä kansainvälinen toimija. Kanada on vanha, kypsä demokratia, jolta voimme paljon ottaa opiksi. Meidän tulisi kuitenkin koskapa sitä on kauan aikaa, kun tässä talossa on hyväksytty Kanadan päätöslauselma, niin meidän pitäisi tällaisessa päätöslauselmassa käsitellä vakavammin Euroopan unionin ja Kanadan suhteita kuin mitä näissä esitetyissä päätöslauselmaehdotuksissa. Minusta tämä on jopa piinallista. Minusta on kiusallista, että monet yhteiset, puhutaan monista yhteisistä haasteista ja vaatimuksista, mutta esimerkiksi arktista politiikkaa ei mainita. Arktisten alueiden suojelu, sitä ei ole otettu ollenkaan mukaan. Arktisia alueita ei edes mainita pahemmin, vaikkakin Suomi, Ruotsi, Island ja alkuperäiskansat ja Kanada olivat, järjestivät kokouksen, johon EU ei osallistunut. Minusta on, että öljyhiekasta ei puhuta, eikä liioin sinievä tonnikalasta. Kuten kuuttien metsästyskiellosta. Nämä ovat sellaisia ongelmia, joita on, joista ei uskalleta puhua. Ei puhuta siitä, että Kanadalla ei ollut mitenkään positiivinen rooli Kööpenhaminassa. Myös viisumiongelma, erityisesti Tsekkien suuntaan ja Tsekin romaniväestöä kohtaan, nekin pitäisi ottaa selkeästi esiin. Joten meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ystävällisessä piirissä, mutta ongelmia ei tule lakaista maton alle, koska muuten se ei hyödytä yhtään mitään. Ja minun ryhmäni tulee tämän vaikuttamaan, kun me äänestämme, että silloin otetaan esiin esimerkiksi tämä hylkeiden metsästyskielto ja muut asiat esiin. Kiitos. Seuraavaksi Philip Bradburn, kaksi minuuttia. President. Kiitos, puhemies. Kanadan valtuuskunnan puheenjohtajana olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, joka ähm, käsittelee ensimmäistä EU-Kanada-huippukokousta, joka on siis ensimmäinen tästä huippukokouksesta. Nämä transatlanttiset suhteet ovat prioriteetti kummallakin puolelle. Kuten Lady Ashton sanoi, olemme edistyks, edistyneet tästä, tässä kattavassa talous- ja kauppasopimuksessa. Se voi olla esimerkkinä sopimuksesta kolmansien maiden kanssa. Toivon, että komissio pitää tiedotuksen yllä parlamentin suuntaan ja tiedottaa siis kaikkien näiden neuvotteluiden vaiheista. Voin tukea tätä, tätä päätöslauselmaa, sillä se on kattava päätöslauselma on positiivinen ja tukee keskusteluja sekä korostaa parlamentin halua kehittää suhteita. Siihen voidaan perustua, kun syvennetään suhteita, mutta kun myös luodaan neuvotteluita muiden kolmansien maiden kanssa. Kiitokset. Edustaja Bradbourne, seuraavaksi puheenvuoro. Edustaja Higgins, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, ei ole arvioitu lainkaan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia taloussopimukselle EUn ja Kanadan kesken. Kanadan äh, virkamiesten unioni, joka kattaa äh, kansalliset, äh, paikalliset, liikenteen ja muut on hyvin huolissaan tästä sopimuksesta. Edellinen vastaava julkisen ja yksityisen sektorin unioni, ammattiliitto on tästä myös hyvin huolissaan. Nämä työntekijät ovat huolissaan sen vuoksi, että he ymmärtävät, että tällaista sopimusta toimeenpantaisiin lähinnä suurten yritysten intresseissä Kanadassa ja EU:ssa, eikä niinkään työntekijöiden eduissa, eikä siinä huomioitaisi siis sosiaalista oikeudenmukaista. Sekä EUn että Kanadan transnationaalinen yhteistyö, siinä halutaan tavallaan maksimoida Kanadan julkinen palvelu. Siinä sanotaan, että he näkevät EU-Kanada sopimuksen välineenä, jolla jolla lähdetään yksityistämään äh, esimerkiksi julkista liikennettä ja sähköä. Tämä olisi äh, vakava, vakavaa Kanadan työläisten äh, palkoille. Ja tämä tulisi tapahtumaan ihan samalla tavalla kuin Euroopassa, jossa EU-komissio itse vahvistaa yksityisten, oikeuksia, yksityisten yritysten oikeuksia riistää työntekijöitä. Komissio vei Luxemburgin valtion äh, oikeuteen sen vuoksi, että Luxemburg halusi tarjota ää, lähetetyille työntekijöille samat oikeudet kuin luksemburilaisille. Ja tämä sama tulee nyt tapahtumaan Kanadassa. Katsokaa, mitä on tapahtunut Boliviassa vesiyhtiöiden yksityistämisellä. Ja onneksi tavalliset ihmiset Kanadassa ovat valmiita taistelemaan vesiyritystensä julkisten, julkisen vesilaitosten puolesta. Ja minä vetoan eh, EUn ja Kanadan ammattiyhdistysliikkeisiin käymään kunnolliseen kampanjaan, jotta voitaisiin eh, suojella julkista omistusta sen sijaan, että vain maksimoitaisiin eh, yksityiset voit, yksityinen voitto ja että todellakin lähdettäisiin suojelemaan Kanadan julkisia palveluita. Kiitokset edustaja Higgins. Seuraavaksi Anna Rosbach, yksi minuutti. Kiitos puhemies. EU ja Kanada on monta vuotta käynyt hyvää yhteistyötä ja sen vuoksi on hyvä, että me haluamme syventää vapaakauppaa. Mutta onko nykyinen menettely paras, kun neuvottelut kestävät niin kauan? Onko EUn äh, neuvottelulaitteisto liian äh, hallinnollinen? Kanada haluaa lisää äh, lisää vapaakauppaa, mutta se ei halua esimerkiksi suostua lopettamaan hylkeiden teurastusta. Samoin äh, Kanada haluaa pitää kiinni äh, omasta äh, merenkulustansa ja myös omista alueistaan, esimerkiksi tämä läntinen reitti, joka ei ole tänä päivänä kaikkien käytössä, joka säästäisi kuitenkin paljon aikaa ja energiaa. Sen vuoksi minä kehottaisinkin Kanadaa noudattamaan vapaa kauppa-ajatuksia ja unohtaa esimerkiksi se, että lähdettäisiin verottamaan tämän sataman käyttöä. Kiitokset, edustaja Rosbach. Seuraavaksi edustaja Möltser, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies. On kiusallista, että keskellä näitä neuvotteluja tästä talous- ja kauppasopimuksesta saadaan tietoja siitä, että Kanada, Kanada haluaa että tekijänoikeuksia tässä sopeutetaan. Me näemme tässä sopimuksessa myös yksityistämistä tiettyjä, halutaan siis, tietysti on järkevää tehdä tällaisia sopimuksia ja tietysti pitää olla sääntöjä, että, että korruptiota voidaan torjua. Mutta meidän omatkin kuntamme valittavat siitä, että ne eivät voi käyttää ähm, sosiaalipalveluja, ähm, vaan niiden pitää kääntyä konsernien puoleen. Ja niinpä onkin outoa, että muitakin maita pitäisi pakottaa tähän. Tällaiset, tällaiset terveydenhuoltopoliittiset sopim, ähm, säännöt tällaisessa sopimuksessa ovat ähm, jout, outoja ja EU ei ole siis oppinut mitään menneisyydestä ja jatkaa neoliberalismin tietä. Tämä tie pitää päättää ja globalisaatiota vastaan pitää taistella ja Kanadaakin pitää tukea tässä prosessissa. Kiitos. Edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea, înainte de toate, așa cum au făcut Puhemies, ensin kuten kollegani haluaisin painottaa, että EU-Kanada-huippukokous on hyvin tärkeä mahdollisuus syventää kumppanuutta, jota äh, me harjoitamme tämän suuren demokratian kanssa. Meidän suhteemme ovat tärkeitä EUlle sen vuoksi, että Kanada jakaa meidän arvomme ja on tehnyt yhteistyötä EUn kanssa hyvin pitkän aikaa. Samanaikaisesti haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä aikaisemman EU-Kanada huippukokouksen julkilausumasta Prahassa 2009. Silloin totesimme, että kumppanit syventävät ja helpottavat esimerkiksi henkilöiden vapaata liikkumista niin, että EUn kaikilla kansalaisilla olisi viisumiton pääsy Kanadaan. Vuosi myöhemmin voimme todeta, että tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Romanialaiset ja bulgarialaiset tarvitsevat yhä vielä viisumin päästäkseen Kanadaan. Mutta viisumit on otettu käyttöön myös äh, Tsekin tasavallalle. Tässä on tietty ongelma nyt äh, sen vuoksi, että kaikki jäsenvaltiot, EUn jäsenvaltiot ovat vapauttaneet Kanadan kansalaisilta tämän viisumivaatimuksen. Tässä on ongelma, koska Kanada poisti viisumivaatimuksen Kroatialta, joka on jäsen ehdokasmaa, mutta pitänyt viisumivaatimukset tietyille EUn jäsenvaltioille huippukokouksessa tässä asiassa pitäisi päästä selkeästi eteenpäin niin, että voitaisiin poistaa nämä viisumivaatimukset kaikilta EUn jäsenvaltiolta. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä ja tämän toimenpiteen tulisi myös olla hyvin korkealla agendalla. Me emme halua enää mitään aiepöytäkirjoja. Me, tämä on todella epäreilua esimerkiksi minun maani kansalaisia kohtaan, EUn jäseniä kohtaan, jotka ovat tehneet suuria edistysaskelia sen jälkeen, kun meistä tuli jäseniä. Floor to mist. Kiitokset. Äh, sitten edustaja Leichtfried, puolitoista minuuttia. Grazie, signore presidente. Ich frage mich, var... Kiitos puhemies. Öm, ähm, kysynpä, miten minulla on aina se tunne, että pitää epäillä komissiota siitä, että komissio ei halua tiedottaa asioista parlamentille. Tämä, tästähän on kyse myös tästä, tässä Kanadan sopimuksessa. Haluaisin yhtyä kollegoiden mielipiteeseen, jotka ilmaisivat epäilyksensä, esim, e- erityisesti kollega Higgins. Kauppasopimukset ovat mielestäni silloin hyviä, kun ne palvelevat yleistä hyvää ja yhteistä hyvää, mutta ei silloin, kun ne palvelevat ähm, isojen monikansallisten yhtiöiden etuja. Kun sitten tällaisessa sopimuksessa puhutaan terveydenhuollosta, koulutuksesta ja turvallisuudesta, kun näistä puhutaan kauppasopimuksessa, kun puhutaan yksityistämisestä, niin silloin kyllä täytyy epäillä, että ajetaan voittajien etua ja äm, aiheutetaan haittaa to, taas toisille. Silloin meidän pitää kyllä epäillä tällaista sopimusta parlamentista. Lisäksi halusin sanoa, että, että kun, käsit, kun kohtelemme Kanada tärkeänä kumppanina, niin silloin meidän pitää myös käsitellä vaikeita kysymyksiä, myös hylkeen metsästystä. Meidän pitää tehdä eurooppalainen kanta selväksi ja löytää ratkaisu, joka lopettaa tämän voiton tekemisen pienten eläinten kustannuksella. Kiitos. Kiitokset, herra Seuraavaksi edustaja Marinescu. Thank you, President. Colegul Sebastian Bodu nu a putut să ajungă astăzi la Strasburg și îmi permit să-l înlocuiesc. În kaikki kollegat eivät päässeet paikalle tänne Strasbourgiin, joten minä puhun tässä kollegani nimissä. Tällä hetkellä 39 miljoonaa EUn kansalaista ei voi matkustaa. Enemmän kuin 22 miljoonaa näistä on romanialaisia. Eivät voi matkustaa siis ilman viisumia Kanadaan. Se, että USA ja Kanada ylläpitää viisumivaatimusta tietyille eh, EUn jäsenvaltioille johtaa siihen, että on kahden luokan kansalaisia. Meidän täytyy saada tähän yhtäläinen lähestymistapa puheenjohtaja Barroso edellisessä huippukokouksessa vaati, että tämä ongelma ratkaistaan, ja meidän täytyy jatkaa tätä. Romanialaisten viisumien, eh, viisumien eh, hylkäämisiä on tapahtunut enemmän kuudesta, se on vähentynyt 16 prosentista 5 prosenttiin. Noin 200 000 romanialaista asuu Kanadassa virallisten eh, ohjelmien kautta Enkä minä voi ymmärtää, miksi Kanada vuonna 2009 hylkää äh, viisumianomuksia, kun äh, monet tämän jäsenvaltion kansalaiset jo asuvat maassa. Myös Tsekin tasavallan pitäisi saada hyötyä tästä viisumittomasta matkustamisesta. Ja minusta tästä ei pidä tulla mitään kriteeriä muille valtioille. Tämä asia otettiin huippukokouksen agendalle Euroopan parlamentin pyynnöstä. Unionin kanta lokakuulta 2009 on toistettava. Meidän täytyy vedota solidaarisuuslausekkeeseen, mikäli tätä ei saada ratkaistua vuoden 2010 mennessä. Varapuheenjohtaja Ashton, tämä viisumivaatimuksen poistaminen olisi erittäin suuri menestys teille. Mulțumesc, pan Marinescu. Kiitokset, edustaja Marinescu. Seuraavaksi edustaja Arsenis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kanada on yksi vanhimmista ja läheisimmistä EUn liittolaisista. Yhteistyömme täytyy perustua yhteisiin arvoihin ja vuoro molemminpuoliseen kunnioitukseen. Kanada on ilmoittanut, että se ei sitoudu niihin sitoumuksiin, jotka liittyvät kasvihuonepäästöihin. Sen pitäisi lisää, vähentää kuudella prosentilla ö, päästöjään ja nyt se kuitenkin tuottaa jätteitä, jotka uhkaavat sekä eläinten että ihmiskunnan hyvinvointia. Sen metsät, jotka ovat hyvin tärkeä hiilidioksidi hiilidioksidin syöjä. E, ne ovat tärkeitä ja Kanada kuitenkin investoi vähemmän tähän alaan kuin muut maat. Ja metsien suojeleminen tuolla vyöhykkeellä – on hyvin tärkeä asia. Sen pitäisi, Kanadan pitäisi siis sitoutua näihin sitoumuksiinsa. I give the floor to... Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Nikolasik. Kaksi minuuttia. Jakujem, pan predseda. pan predseda. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja Lady Ashton, hyvät kollegat. Vuodesta 1959 asti Kanada on ollut yksi meidän läheisimmistämme ja vakaista kumppaneistamme. Olen tyytyväinen, että, että nykyisen hallituksen ollessa vallassa taloudellinen tilanne on parantunut. Edellisten hallitusten aikana tämä ei ollut mahdollista. valuuttakehitys, Kanadan dollarin kehitys on tärkeä myös muulle maailmalle ja se on lisännyt vaurautta Kanadassa. Toivon, että huippukokous tuo edistystä kauppayhteistyön sopimuksessa. Kanada on EUn 11 pääkauppakumppani ja EU on toiseksi suurin investoija Kanada, Kanadassa ja neljä taas on EUn neljänneksi suurin investoija. Vuonna 2008 kauppa, kauppaa oli noin 50 miljardin dollarin edestä ja suuri osa niistä oli palveluista. Parempi pääsy markkinoille kehittäisi edelleen kahdenvälistä kauppaa ja se olisi edullista sekä Kanadalle että EUlle. Kiitos. Kiitos. Ähm, sitten seuraavaksi edustaja Bresina. Vážený pane předsedající, paní vysoká představitelko, kolegyně, kolegové. Společná vízová... Hyvä puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. EU on nyt tilanteessa, jossa sillä on edessä suuria haasteita ulkopolitiikan suhteen. Meillä on Kanadan osalta tämä erityiskysymys, joka koskee Tsekin tasavaltaa ja Kanadan viisumipolitiikkaa Tsekkiä kohtaan. Tämä tilanne rajoittaa kansalaisten oikeuksia ja tällä tavalla myös toimielinten toimet on asetettu kyseenalaiseksi. Ja tämä vaikuttaa koko eurooppalaiseen kohesioon. Kyllä toimielinten pitäisi puolustaa kansalaistensa oikeuksia ja etuja. Kun ajatellaan lähestyvää huippukokousta, mielestäni tämä kysymys pitäisi asettaa kokouksen esityslistalle – 2009 hyväksyttiin päätös siitä, että viisumivaatimukset tullaan poistamaan. Tämä oli osa sopimusta, mutta tätä ei ole toteutettu kokonaan. On tapahtunut päinvastaista kehitystä. Kanada on vahvistanut omaa kantaansa ja tässä tilanteessa EU pitäisi reagoida ja ottaa esille nämä sopimukset ja sitoumukset, joita ei noudateta. Tämä viisumiasia koskee kaikkia, niin diplomaatteja kuin muitakin kansanryhmiä. Emme halua ainoastaan sananhelinää ja kauniita lupauksia, haluamme todellisia tekoja. Barroso, joka edustaa EUta huippukokouksessa, hänen pitäisi tuoda tämä viesti selkeästi esille. Ja nyt se, mikä tässä on tärkeää, on tulokset. Ja jos tuloksiin ei päästä, tämä on kansalaisten oikeuksien väheksymistä. Kiitos. Seuraavana puhun herra Karas. Hyvä puhemies, hyvä rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kanadan valtuuskunnan jäsenenä mielestäni on valitettava, ähm, ähm, ähm, äh, mielestäni on hienoa se, että meillä on yhteisiä arvoja. Meidän pitäisi käyttää hyväksi tätä yhteistä perustaa, jotta voimme ottaa vastuuta maailmanlaajuisista puitteista. Kulttuuriset siteet sekä meidän, meidän moni, monikantan lähestymistapamme myös YK peruskirjan puitteissa antavat tilaisuuden sille, että parannamme vielä suhteitamme myös poliittisella tasolla. Tämä sopimus, josta tänään puhumme, sen puitteissa, tässä puitteissa me siis ensimmäisen kerran puhumme sopimuksesta. Meidän pitää saada avointa yhteistyötä komission ja parlamentin välillä. Tämä on edellytys sille, että sopimus saadaan aikaiseksi. Nämä yksipuoliset viisupakot esimerkiksi Tsekin kansalaisten suhteen ovat kestämättömiä se kritiikki, että, että Kanada ei noudata hyljetuotteiden kiel, myyntikieltoa, se, se johtaa siihen, että meidän pitäisi tämän sopimuksen puitteissa ähm, edustaa kantaamme vankemmin. Tämä ei tarkoita pelkästään taloudellista yhteistyötä. Tämähän on sinänsä hyvä viesti, että vastustamme protektionismia. Samana ähm, meille, me tarvitsemme siis ammattimaista yhteistyötä ähm, kummankin Amerikan maa, ähm, puolen kanssa. Thank you very much, Mr. Karas. Kiitokset edustaja Karas. Seuraavaksi edustaja Roitová. Děkuji. Paní vysoká představitelko. Eh, do... Puhemies, arvoisa kor- korkea edustaja, haluaisin tuoda esille sen, että EUn ja Kanadan välisen yhteistyösopimuksen ratifiointi ei mahdollista sitä tilannetta, etteikö viisumeja otettaisi siinä mukaan ja huomioon, kun ajatellaan niitä lupauksia, joita viisumiasiassa, viisumiasiassa on tehty, emme voi hyväksyä tätä tilannetta. Tätä tilannetta ja sitä, että lainsäädäntöä ei noudateta. Kanadan täytyy ollessaan hyvissä suhteissa EUn kanssa, sen täytyy sitoutua niihin lupauksiin, jotka se on tehnyt. Tämä viisumikysymys ja viisumijärjestelmä on sellainen, että se on kirjattu sopimukseen eikä sitä voida perua. Emme voi hyväksyä tätä kantaa joka, tai tätä asennetta, joka Kanadalla on joitakin EU-jäsenmaita kohtaan. Me tulemme äänestämään tästä yhteisestä päätöslauselmasta Brysselissä ja toivon, että voisimme luoda uuden ähm, järjestelmän, joka ottaisi huomioon kaikkien kansalaisten oikeudet viisumikysymyksissä. Now. Kiitokset edustaja Roitova. Nyt sitten Catch the Eye-menettelyn. Giorgio Silvestris. Sì, signor Alto Commissario, io penso che la discussione, e il dibattito di quest'Aula diano... Hyvä varapuheenjohtaja, keskustelulle tänä iltapäivänä äm, vahvistaa asemaanne toukokuun huippukokouksessa. Kaikki ovat sanoneet, että meidän kumppanuutemme on todella tärkeä, meillä on yhteisiä arvoja ja me edistämme demokratian periaatetta. Meillä on tietysti strateginen kumppanuus, mutta on kysytty myös kysymyksiä, jotka, jotka edustavat asioita, jotka pitää ottaa esille huippukokouksessa. Ensimmäinen näistä ongelmista on vastavuoroisuuden tarve ihmisten liikkuvuuden suhteen. En ole Tsekin, Bulgarian tai Romanian kansalainen. Näiden kansala- kansalaisia on kuultu täällä tänään, mutta mielestäni myös minunkin oikeuksien EU-kansalaisena loukataan tällaisilla toimilla. Te ymmärrättekin minua tulkkauksen ansiosta näköjään nopeasti. Niin siis mielestäni mielestäni siis kanadalaiset voivat liikkua vapaasti kaikissa EU-maissa, joten tarvitaan vastavuoroisuutta. Me aina liikutumme, kun näemme televisiossa raportteja tästä järkyttävästä hylkeen metsästyksestä. Meidän pitää ilmaista kantamme, mutta meidän pitäisi puhua tunteellisesti, vaan siirtyä toimintaan. ja puuttua näihin, ähm, näihin kysymyksiin. Kiitos siis Lady Ashton teidän panostuksestanne huippukokouksessa ja toivon, että tiedotatte siitä. Kiitos kollega Silvestris. Seuraavaksi Olga Semalova. Děkuji za slovo. Eh, vážená paní místopředsedkyně komise, vážené kolegy. Kiitos. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, ennen EU-Kanada-huippukokousta haluaisin muistuttaa yhtä periaatetta, jolle EU perustuu. Puhun tässä solidaarisuuden periaatteesta. Solidaarisuus on yksi niistä arvoista, joita odotetaan kaikissa olosuhteissa, jotta EU olisi uskottava. Solidaarisuus pitäisi toteutua kaikkien valtioiden suhteen, kuten vuonna 2009 näimme, Kanada laittoi viisumipakon Tsekin kansalaisille. Sisäasiain, sisäasiain neuvosto puhui tästä helmikuussa ja vaikka useat asiantuntijaryhmät ovat käsitelleet asiaa, ja tästä on puhuttu muutenkin laajemmilti, ei ole saatu aikaiseksi edistystä. Me odotamme muutosta ähm, vuonna 2013 Kanadan turvapaikkavaatimuksiin ja me odotamme apua EUlta. Me puhumme myös luottamuskriisistä EUn instituutioissa – ja tässä ilmapiirissä, ei solidaarisessa siis ilmapiirissä, voisitte tehdä ehkä parempaa työtä. Kiitokset ja sitten edustaja Davis. Thank you, President. I... Kiitos puhemies. Toivon, että korkea edustaja voi onnitella kanalaisen diplomaattisista taidoistaan, koska heillä on meille jotain opetettavaa. Edellisessä konferenssissa uhanalaisista lajeista he saivat japanilaiset puolelleen estämään sini evä tonnikalan kalastuskielon. Ja Kööpenhaminassa EUn kannas, kanta, me käytimme hyvin paljon aikaa keskustelemalla keskenämme sen sijaan, että olisimme puhuneet muiden kanssa. Ja se johti siihen, että me jäimme sitten jälkijunaan. Japani kanalaisten, Kanalaisen ystävineen olivat käyttäneet kuukausia vaikuttaakseen toisinsa sinne sun tänne saadakseen ne äänet, joita he tarvitsivat saadakseen haluamansa tuloksen. Ja me taas sitten joudumme tilanteeseen, jossa me näytimme hyvin epäjärjestäytyneiltä ja heikolta. Ympäristökomission jäsen sanoi, että tämä, tätä ei saa tapahtua uudelleen. Mutta tällaisia konferensseja tapahtuu koko ajan ympäri maailman ja meidän täytyy varmistaa se, että me käytämme kaikkia diplomaattisia keinoja, joita Euroopan unionilla on, jotta voimme varmistaa sen, että meillä on eteenpäin katsova strategia ja että käytämme voimavarojamme tehokkaalla tavalla ja että lopetamme maton vetämisen toistamme alta. Kiitokset edustaja Davis. Seuraavaksi edustaja Obermeier. Haluaisin äh, puhua tästä ähm, tekijän oikeuksista. Ähm, esimerkiksi ähm, harvardilainen kanadalaisprofessori on sanonut, että ähm, että copyright, tekijänoikeuden ja patenttioikeuden alalla Kanadan oikeutta pitää uudistaa. Toisaalta myös pitää ottaa huomioon, että, että tekijänoikeuksien suoja on tärkeä. Erityisen tärkeää on, että tekijänoikeuksien suojelussa juuri internet otetaan mukaan. Juuri internet tekee nimittäin mahdottomaksi suojella tekijänoikeuksia ilman rajat ylittäviä sopimuksia – esimerkiksi Esimerkiksi videokameroiden kielto elokuvateatterissa on yksi esimerkki. Tekijäoikeuden suoja siis toisaalta, mutta ei totaaliselle valvonnalle. Pitää myös ottaa huomioon, että Kanalla on toinen oikeusperinne ja oikeusjärjestelmä kuin meillä. Toivomme, että saamme aikaiseksi kompromissin. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Ryvi. Kiitos puhemies, arvoisa korkea edustaja. Minusta kaikkein tärkeintä on se, että me panostamme PK-yrityksiin. Nimenomaan talouskriisissä noin 80 prosenttia esimerkiksi verotuloista tulee PK-yrityksistä ja silloin niitä työpaikkoja. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että julkiset kilpailut keskittyisivät erityisesti siihen, että PK-yrityksillä olisi mahdollisuus saada myös tällaisia äh, julkisia äh, tehtäviä. Me tarvitsemme myös tekniset ohjeet, trade facilitations, äh, määritelmät näihin sopimuksiin niin, että niissä huomioidaan pk-yritykset. Minun kysymykseni onkin, onko VTOn kanssa mitään yhteissopimusta ymmärrystä siitä, että Dohan neuvotteluissa otettaisiin otettaisiin, Dohan neuvottelut otettaisiin näissä vapaakauppaneuvotteluissa myös huomioon. Thank you very much. Now... Kiitokset. Nyt Silvana Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Transportul aerian este crucial. Kiitos, puhemies, komission jäsen. Lentoliikenne on tärkeää, jotta EU ja Kanada olisivat lähempänä, kun kuljetetaan ihmisiä ja tuotteita. EU ja Kanadan välinen sopimus lentoliikenteestä, joka solmittiin joulukuussa 2009, samoin kuin EUn ja Kanadan välinen sopimus, mitä tulee siviililentoturvallisuuteen, allekirjoitettiin myös 2009. Nämä ovat kaksi tärkeää komponenttia meidän suhteissamme. Ensimmäinen on provisionaalinen, kunnes se on ratifioitu. Neuvosto ei ole saanut vielä notifikaatiota Toinen sopimus, toisesta sopimuksesta neuvoston tulee lähettää tämä ehdotus Euroopan parlamentille. Ottaen huomioon, miten tärkeää lentoliikenne on meidän yhteistyöllemme, haluaisin kysyä teiltä, rouva varapuheenjohtaja, milloin nämä kaksi sopimusta astuvat voimaan todellisuudessa? Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten Fiona Hall. Kanada on läheinen kumppani, mutta EUn pitää olla kriittinen ystävä. Kanadan, ähm, Kanada on ilmastonmuutoksen kannalta heikko ähm, kumppani ja meidän huolenaiheemme on se, että öljyhiekka teollisuus, kuten jo mainittiin, Eh, siis öljyn, öljyn saaminen hiekasta, se, tar- eh, se, äm, se on hyvin pääst- se aiheuttaa paljon päästöjä. Kanadan hallitus nyt yrittää kovasti saada komissiota heikentämään kantaansa eh, näihin hiilipäästöihin. Ja haluaisinkin kysyä korkealta edustajalta, aiotteko puhua öljyheikan aiheesta tässä huippukokouksessa? Kiitos. colleagues uh, uh, uh, Nyt sitten puheenvuoro Lady Ashtonille. Kiitos puhemies. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen ja arvokas keskustelu, kun me valmistelemme tätä huippukokousta. Jäsenet ovat kattaneet koko joukon erilaisia aiheita ja tulen huolehtimaan siitä, että presidentin, eh, komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja, jotka johtavat eh, tätä huippukokousta, ovat täysin tietoisia tästä keskustelusta ja näistä aiheista. Olen hyvin kiitollinen tästä hyvin avuliasta tavasta, jolla Euroopan parlamentit ovat antaneet eh, minulle informaatiota. Minun täytyy tunnustaa, että en tiedä kovinkaan paljon esimerkiksi tästä lentoliikenneasiasta. Minun täytyy selvittää se. Jos nyt saa, niin haluaisin ihan lyhykäisesti ottaa esiin muutaman näistä avainalueista, mistä puhuttiin. Yleisesti ottaen minusta tuntuu, että monet jäsenet olivat eh, sitä mieltä, että tämä on tärkeä suhde. Ja jotkut niistä turhautumisista, mitkä tulivat eh, ilmi tässä keskustelussa, johtuu nimenomaan siitä, että kaikki tietävät, miten tärkeä tämä suhde on. Ja ne maat, joita tämä viisumikysymys koskee, ovat, eh, heidän turhautumisensa on täysin ymmärrettävää mielestäni. Haluaisin kuitenkin aloittaa kaupasta, koska tästä hyvin monet puhuivat. Minusta on oikeutettua lähteä kohti kunnianhimoista kauppasopimusta. Se ei tule olemaan helppoa. Minä itse asiassa käynnistin nämä kauppaneuvottelut sen vuoksi, että näemme, että nämä suhteet ovat niin tärkeitä ja tiesimme, että nämä neuvottelut eivät ole helppoja, mutta molemmat osapuolet ovat kunnianhimoisia. Minun mielestäni minä olen esimerkiksi hyvin huolissani näistä tekijänoikeuksista, jossa Kanadan täytyy huolehtia niistä. Mutta minä tiedän, että tähän mennessä neuvottelut ovat olleet hyvin positiiviset ja rakentavat. Olen samaa mieltä siitä, että INTA-valiokunta on pidettävä ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu, samoin kuin muut valiokunnat, joilla on jokin erityinen Kanada-intressi. Me Luonnollisesti parlamentilla on oma roolinsa, kun se joko hyväksyy tai hylkää tämän sopimuksen sitten siinä vaiheessa, kun se esitellään. Joten parlamentilla on tässä hyvin selkeä roolinsa. Kaksi asiaa vielä tähän. Ensinnäkin hyvä kauppasopimus on meidän kaikkien kansalaistemme eduksi. Meidän täytyy varmistaa se, että kuluttajilla on paremmat valinnan mahdollisuudet ja työntekijöillä on hyvät olosuhteet niin, että kaikilla olisi hyvät mahdollisuudet koko Euroopan unionissa. Sitten täällä puhuttiin PK-yrityksistä, olen samaa mieltä siitä, se on totta hyvin tärkeää. Muistan tätä tilastoista, joka on minusta ollut hyvin mielenkiintoista on se, että vain 8 prosenttia meidän PK-yrityksistämme käy kauppaa ulkomaille ja vain 3 prosenttia niistä Euroopan unionin ulkomaille. Joten jos olisi erittäin tärkeää lisätä näitä lukuja ja esimerkiksi nämä julkiset hankinnat ja nämä kil- siirlittävät kilpailut ovat hyvin tärkeitä. Joten meidän täytyy pyrkiä myös parantamaan pk-yritysten asemaa. Sitten täällä puhuttiin arktisista alueista. Sitähän me olemme jo puhuneet aikaisemmin parlamentissa. Mutta olen samaa mieltä siitä, että aihe on tärkeä. Ei erityisesti vähintään sen takia, että se liittyy muihinkin tärkeisiin asioihin, nimenomaan äh, ilmastonmuutokseen. Mitä meihin tulee, äh, niin Kanada kuului niihin maihin, jotka jotka Kööpenhaminassa eh, eivät eh, vieneet asioita tarpeeksi pitkälle. Me voimme puhua Kööpenhaminasta vielä moneen kertaan, mutta se mikä meitä nyt kiinnostaa, huolettaa on, että kolmas maaliskuuta keskustelussa Kanada ilmoitti, että se tukee Kööpenhaminan ilmastonmuutossopimusta. Ja mielestäni tämä on merkittävää. Ottaen huomioon sen, mitä me haluamme tehdä tässä huippukokouksessa, on se, että me haluamme kannustaa Kanadaa olemaan kunnianhimoinen, varsinkin siinä, että saavutetaan 2020 tavoitteet. Mutta mitä tulee äh, siihen, että pyritään äh, vähähiiliseen äh, talouteen, siinä meidän on heitä tuettava. Meidän täytyy viedä eteenpäin näitä strategisia kysymyksiä liittyen vihreiden teknologioiden investointeihin ja myös siihen, että meidän täytyy tukea kaikkia toimenpiteitä, jotka kykenevät vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sitten vielä yksi asia, jonka halusin ottaa esiin liittyy viisumeihin. Se on tärkeää, ja koskapa jäsenvaltiot ovat täällä edustettuja meppiensä kautta, täällä on kolme jäsenvaltiota, joita tämä koskee. Paljon töitä tehdään koko ajan asian ratkaisemiseksi. Me olemme käyneet paljon vuoropuheluita tämän Kanadan kanssa. On tiettyjä asioita, jotka Kanadan täytyy selvittää lainsäädäntönsä suhteen tulevaisuutta ajatellen, mutta olette ihan oikeassa arvon jäsenet, kun te otitte esille tämän kysymyksen, ja se tulee olemaan osa keskusteluista. Äh, muistaakseni tässä toisessa työryhmässä Prahassa tarkasteltiin nimenomaan Tsekin tasavallan äh, kohdalla tätä tilannetta. Joten siis äh, komissio on tässä täysin mukana, mutta minä vien mukanani tästä keskustelusta esimerkiksi tämän turhautumisen, minkä jäsenet ovat ottaneet esiin, niin että meidän täytyy nopeammin ja paremmin ratkaista tämä ongelma. Ja eikä tässä ole mikään bilateraalinen kysymys, vaan tässä on kysymys EU-Kanada-asia ja meidän täytyy sitä sellaisena käsitellä. Kiitos. Aston. Kiitokset edustaja Ashton. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Päätämme tämän keskustelun ja äänestys on sitten Brysselissä. Keskeytämme kokouksen ja kello 19 kokous jatkuu, eli siis muutaman minuutin kuluttua ja silloin on kysymys esityslistalla kysymykset komissiolle.